presidente. Señorías. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, aloitamme äänestykset. Voisitteko ystävällisesti istutua paikoillenne? Tämän päivän täysistunnon alussa näin iltapäivällä minulla on surullinen ilmoitusasia teille. 24. marraskuuta 112 ihmistä kuoli kauhistuttavassa tulipalossa tekstiilitehtaassa Takassa Bangladeshin pääkaupungissa. Hätäuloskäyntien puuttuminen, riittämättömät turvatoimet ja helposti syttyvät materiaalit vaikuttivat kaikki tämän tappavan tuli helvetin syntymiseen. Ihmisten raivo tulipalokatastrofin jälkeen on ymmärrettävästi suunnatonta. Tuhannet työläiset ovat osoittaneet kaduillaan mieltään vaatien parempaa työsuojelua. 100 000 ihmistä osallistui hautajaisseremoniaan ja me Euroopan parlamentin jäsenet emme voi vain sulkea silmiämme tältä tragedialta. Bangladesissa on yli 4000 tekstiilitehdasta, joista monesta puuttuu asianmukaiset työsuojelutoimet. Suurin osa tehtaiden viennistä suuntautuu tänne Euroopan unioniin ja Yhdysvaltoihin. Ja hyvin usein suuri osa vientituotteista menee myyntiin isoille brändeille. Euroopan parlamentin mielestä on tärkeää nyt tarkastella ja seurata hyvin syvällisesti tätä tragediaa ja yleisiä työskentelyolosuhteita Bangladesissa, samoin kuin tapahtuneen mahdollisia vaikutuksia tuleviin kauppasopimuksiin. Tästä syystä tälle viikolle suunnitellun kiireellisen käsittelyn sijaan puheenjohtajakokous päätti viime torstaina että Euroopan parlamentti järjestää asiasta täysimittaisen keskustelun komission ja neuvoston julkilausumien kerran tammikuun täysistunnon yhteydessä. Euroopan parlamentin nimissä, teidän kaikkien nimissä, haluan esittää vilpittömät suruvalitteluni uhrien perheille. Ja toivotamme myös pikaista ja täyttä toipumista tulipalossa loukkaantuneille. En del... kokouksessaan. No niin, sitten toinen tiedotusasia. Kokouksessa 22. marraskuuta 2012 puheenjohtaja kokous hyväksyi suosituksen, joka liittyy erityisvaliokunnan toimikauteen, siis erityisvaliokunta käsittelee järjestetty rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua. Sen piti päättyä ensi vuoden maaliskuun lopussa mutta esitys on jatkaa tätä toimikautta 30. syyskuuta asti ensi vuonna 184 säännön nojalla. Oh, jos ei kenelläkään ole mitään vastustattavaakaan, niin näin jatketaan erityisvaliokunnan toimikautta. Ei, siis no niin, näin. Tämä on hyväksytty syyskuun 30. päivään asti ensi vuonna. Ja lopuksi vielä Tavaris. Senor president. Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin, tämän erityisvaliokunnan työn jatko